päätös. Lyhyt kysymys kollegoille on kollegalle, edustaja Ajala Sender, onko teillä työjärjestyspuheenvuoro vai? Kiitoksia puhemies. Niin halusin juuri pyytää suosiota, kun tässä komissiot vaihtavat paikkaa, että voisin toivottaa terve, äh, tervetulleeksi äh, Espanjan ryhmän äh, Bunuelin kotikaupungista tutustumaan Euroopan parlamenttiin. No niin, no tämä nyt eh, ehkä liitykään esityslistalle, mutta hyvä näin. Selvä. Siirrymme siis keskusteluun Euroopan uudesta osaamisen ohjelmasta tehdystä päätöksestä komission jäsen Marianne Täissen, olkaa hyvä. Madam Chair, dear eh, members of parliament. Puhemies, parlamentin jäsenet, erittäin mukava olla täällä esittelemässä uuden osaamisen ohjelmaa, joka virallisesti hyväksytään perjantaina ja siitä tiedotetaan lehdistölle, mutta hienoa olla täällä jo tänään teidän kanssanne keskustelemassa avainkohdista tässä ohjelmassamme. Osaamisohjelma on yksi tärkeimmistä aloitteista komission tämän vuoden työohjelmassa. Se antaa suoraan panoksen työpaikkojen kasvun ja oikeudenmukaisen saavuttamiseksi. Haluaisin kiittää tässä yhteydessä parlamenttia teidän aktiivisesta osallistumisestanne keskustelun osaamisesta. Viime teitte mietinnön kilpailukykyisistä tämän vuosisadan työmarkkina tämän vuosisadan työmarkkinoista ja sitten nuorisotyöllisyydestä, osaamisesta. Tämä oli yksi mietinnön aihe tai sitten liikkuvuudesta tehty mietintö ja ammattikoulutusta koskeva mietintö. Sen laati edustaja Maragall. Mainitsen tässä vain muutaman teidän tekemistänne aloitteista. Samoin erittäin hyödyllinen yhteinen kuuleminen järjestettiin kulttuuri- ja työllisyysvaliokuntien toimesta huhtikuussa. Minä osallistuin sinne toisen kollegani kanssa komissiosta. Arvoisat parlamentin jäsenet, Taidot, osaaminen ovat tie vaurauteen. Jos on oikeat taidot, ihmiset saavat laadukkaita työpaikkoja ja voivat täyttää mahdollisuutensa luottavaisena, itsevarmoina kansalaisena. Ja tietenkin kun ajatellaan, että tilanne muuttuu nopeasti, osaamista tarvitaan kilpailukykyämme varten ja meidän pitää pystyä tätä kautta innovo- innovoimaan. Kuitenkin tilanne Euroopassa vaatii toimintaa. Yli 70 miljoonaa eurooppalaista omaa heikot luku kirjoitus, digitaaliset laskentataidot. Yksi näistä aikuisista ei ole saavuttanut keskiasteen koulutusta. Liian monet tekevät työtä, joka ei vastaa heidän lahjakkuuttaan. Naiset edustavat 60 prosenttia uusista tutkinnosaaneista, mutta heidän työllisyytensä on alle miesten tason. Samanaikaisesti 40 prosenttia Euroopan työntäjän on vaikea löytää, ihmisellä on oikeat taidot ja liian vähän ihmisiä on sellaisia, joilla on tällainen yrittäjätaito, jotka pystyvät tätä kautta perustamaan oman yrityksensä vielä lisäksi. Digitaalinen muutos muokkaa tapaa, jolla elintapaamme, työtapojamme ja vaatii myös uusia taitoja. Euroopan edessä on puutteita ajatellen korkean tason taitoja, te äsken juuri keskustelittekin tästä hiukan kollegani Avram Puloksen kanssa. Ja tarvitaan myös ammattikoulutusta. Tätä pidetään vielä tässä kakkosvaihtoehtona usein. Kun ajatellaan kansallisia ja alueellisia työmarkkinoita ja koulutusjärjestelmiä, niiden edessä on erityisiä haasteita niin kaikissa maissa kuitenkin löytyy samantyyppisiä ongelmia. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, uusi osaamisohjelma Euroopalle keskittyy kolmeen prioriteettikysymykseen. Pyritään parantamaan osaamisen tasoa ja äh, työmarkkinatarpeiden huomioimista kautta Euroopan näin taidoista. Pä, pä, mm, tutkinnosta tehdään helpommin ymmärrettäviä kautta sektoreiden ja rajatuilla tavalla. Myös pyritään ennakoimaan paremmin ja ymmärtämään tarpeita paremmin tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Jotta saan aikaan toimintaa, ei käytetä ketään jälkeen. Me edotamme takuuta perustaidoista. Tämä on suostus jäsenvaltioille, että kokoisivat yhteen resurssinsa ja tarjoaisivat vähän koulutetulle ihmisille mahdollisuuksia lisätä koulutustaan ja saada aikaan taitoja, jotka, joita tarvitaan työpaikan löytämisessä, jotta voivat parantaa työtilannettaan itse. Euroopan sen tutkintojen viitekehyksen uudistaminen tekee helpommaksi ymmärtää ja tilannetta ja verrata taitoja, tutkintoja ja näin voidaan helpottaa myös työ- ja opiskelumahdollisuuksia. Me ehdotamme myös tällaista yhteistyösuunnitelmaa eli, eli eri talouden sektoreilla, jotta voidaan kannustaa yhteistyöhön, tunnistaa taitotarpeet, osaamistarpeet ja ehdottaa käytännön ratkaisuja, hyvät parlamentin jäsenet pakolaiset, maahanmuuttajat tulevat Eurooppaan ja heillä on erilaisia taitoja. Tätä kautta he voivat osallistua talouden toimintaan. Ja jotta voitaisiin helpottaa kotouttamista ja pääsyä työmarkkinoille, me ehdotamme tällaista välinettä. Kolmansien maiden kansallisuuden kautta voidaan identifioida heidän taitoprofiilinsa ja voidaan eh, dokumentoida heidän osaamisensa ja ammatillinen koulutuksensa ja pätevyytensä. Punaisena lankana kautta ohjelman on tarve saada aikaan yrityskumppanuuksia, vähän niin kuin eurooppalainen sopimus nuorison puolesta. Nämä, näillä kumppanuuksilla on tärkeä rooli, voidaan edetä tätä kautta yh, yrittäjyyttä ja yrittäjyyshenkeä. Sitten on muunlaisia toimia, joita seuraa seuraavan kahden vuoden aikana. Myöhemmin tänä vuonna tulemme ehdottamaan sitä, miten muutetaan Euroopan puitteistoa ja tuemme mm, tutkintojen vertailtavuutta muun muassa. Me luotamme siihen, että te autatte meitä asian nopeassa hyväksymisessä aikanaan. Me tulemme myös aloittamaan digitaalisten taitojen liittoutumaan ja pyrimme keskittymään digitaalisiin taitoihin ja varmistamme, että yksilöt kaikilla tasoilla saavat tarvittavat digitaaliset taidot. Mitä tulee vuoteen 2017 työhön kuuluu 2016 päätavoitteiden uudistaminen pyritään tukemaan sitä, miten uudistetaan ammattikoulutusta ja tehdään aloite tutkinnon suorittaneista, että voidaan parantaa tietoa siitä, miten valmistuneet pärjäävät työmaailmassa. Eurooppalaisia varoja on käytettävissä, mitä tulee tämän ohjelman täytäntöönpanoon kaudella 2014-2020 on yli 27 miljardia äh, tarjolla Euroopan sosiaalirahastosta, jolla voidaan tukea osaamista. Euroopan vauraus riippuu kaikkein arvokkaimmista äh, resursseista ihmisistä, kun ajatellaan globaalia nopeasti muuttuvaa taloutta. Juuri ihmisten osaaminen ja taidot vaikuttavat kilpailukykyymme ja kasvuumme eniten osaamisohjelmassa todetaan, miten Eurooppa tuo lisäarvoa jäsenvaltioiden toimille ja saa liikkeelle eri toimijoita. Yhdessä olen varma, voimme vapauttaa Euroopan täyden potentiaalin. Kiitoksia puhemies. Danke sehr, Frau Kommissarin. Kiitokset eh, hyvä komission jäsen ja nyt sitten eh, ryhmien puhujat. Eh, ensimmäisenä David Kasa, kaksi minuuttia. Signora President, u nilqa' b'sodisfazzjoni l-ħolqien ta' new skills guarantee li tkellmet dwar. Kiitos eh, puhemies. Pidän hyvänä tätä eurooppalaisten eh, taitojen eh, osaamisen agendaa, joka osoittaa, että tai joka takaa sen, että aikuiset, joilla on matala osaamistaito, kuten esimerkiksi matematiikassa tai digitasa voivat saada siinä tukea. On tärkeää myös, että ei keskitytä vain akateemisiin taitoihin, vaan myös ammatillisiin taitoihin ja pätevyyteen. Komission jäsen selitti erittäin hyvin, että taito, taidot pitäisi tunnustaa pätevyyksinä samalla tasolla kuin akateemiset pätevyydet. Ja on erittäin tärkeää, hyvä puhemies, että otamme mukaan työmarkkinaosapuolet, yritykset, koulutuslaitokset, akateemiset koulutuslaitokset niin, että voimme ajantasaistaa nykyistä koulutuksen sisältöä ja vastata työmarkkinoiden tarpeeseen. Jäsenvaltioita pitäisi äh, tukea siinä, että se voisi auttaa kaikkia ihmisiä saavuttamaan tällaiset pätevyydet Pidän hyvänä myös tätä uutta agendaa, koska tämä antaa paljon erilaisia joustavia välineitä ja sillä, sitä kautta se auttaa olemaan menestyksekässä työmarkkinoilla, jotka muuttuvat hyvin nopean tahteen. On tärkeää, että tässä on koherenssia, mitä tulee kaikkien jäsenvaltioiden politiikkaan, jotta voisi olla menestyksekättä, kun meillä on, me tarvitsemme ihmisiä, jotka tarvitsevat paljon taitoja, jotka, ihmisiä, jotka osaavat puhua enemmän kuin yhtä kieltä, osaavat lukea, osaavat kirjoittaa ja että heillä on digitaalista osaamista. Ja toivon, että me kykenemme myös tukea yrittäjyystautoja. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja on SND-ryhmästä Jutta Steinruck, kaksi minuuttia. Niin koulutus on meidän tulevaisuutemme ja sen täytyy olla meidän agendamme, agendallamme korkealla. Ja tähän liittyvät investoinnit tämä koulutukseen ja jos me katselemme vain pelkästään kouluja Euroopassa, niin eivät ne riitä esimerkiksi digitaalisen tulevaisuuden hallitsemiseen. Digitaalinen pätevyys Euroopassa ei ole huippuluokkaa sen vuoksi tarvitsemme menestyksekästä koulutusstrategiaa, joka koostuu kolmesta ydinalueesta. Ensinnäkin ilmainen pääsy koulutukseen sekä digitaalisten pätevyyksien välittäminen. Kaikki nuoret tarvitsevat sitä, jotta he voivat tehdä päätöksiä, tehdä aloitteita ja tehdä omia suunnitelmiaan niin täytyy huolehtia siitä, että nuoret ihmiset äh, saavat käyttöönsä uutta teknologiaa, jota he käyttävät, mutta ei vain kuluttajana. Sen lisäksi toinen asia, mitä tarvitsemme, on jatkokoulutus. Se, tai siis Työnantajat vaativat uusia taitoja koko ajan ja sen vuoksi työnantajien täytyy tehdä läheisempää työtä työmarkkinoiden kanssa ja meidän täytyy ottaa mukaan työmarkkinaosapuolet tähän strategiaan. Kolmanneksi on tämä elinikäinen oppiminen ja sen institutionalisoistaminen. Kehitys muuttuu yhä nopeammin ja sen vuoksi meidän täytyy varmistaa myös Euroopan kilpailukykyä. Sen vuoksi tarvitsemme tällaista pätevöittämisstrategiaa. Elinikäinen oppiminen on institutionalisoitava ja esimerkiksi taattava myös esimerkiksi vähimmäismäärä tai minimimäärä tällaista koulutuslomaa, jota ihmiset eivät välttämättä muuten kykene tekemään. Seuraavaksi ECR-ryhmän nimissä Krasnodevski, yksi minuutti. pani e, Puhemies, komission jäsen. Olen kanssanne ja kollegoiden kanssa samaa mieltä siitä, että osaaminen ja pätevyys on hyvin tärkeää. Me pidämme komission aloitetta tervetulleena. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että me emme voi ainoastaan keskittyä pätevyysvajeeseen. Meidän tulisi pohtia myös sitä, miten kysyntää voitaisiin lisätä. Me tiedämme, että meillä on epäsuhtaa toisaalta osaamisen ja markkinoiden tarpeiden välillä. Komission tehtävänä on nimenomaan kuroa tämä aukko kohta umpeen. Kaksikymmentäviisi prosenttia työn Tekijöistä on tietojen mukaan liiankin päteviä tekemänsä työhön suhteutettuna. Eli tilanne voi olla niinkin, että työntekijä ei saa tyydytystä työstään ylipätevyyden takia. Tämäkin kuuluu tähän aloitteeseen. Kiitos. Seuraavaksi alle ryhmän nimissä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 Tämä on meille tärkeä myös aliryhmässä. Jos puhumme uudesta osaamisesta, aina pitää ottaa huomioon todelliset tarpeet työmarkkinoilla, työmaailmassa. Te itse sanoitte, komissaari, että 40 prosenttia Euroopan yhteiskunnasta on, tai on vaikea löytää äh, työntekijöitä, työntekijöitä joilla on tarvittavat taidot, muun muassa digitaaliset taidot. Tätä kautta saataisiin aikaa suurempaa työvoiman liikkuvuutta, jos taidot saataisiin sitten tutkintojen tunnustaminen on tärkeää. Pitäisi kiinnittää enemmän huomiota eh, digitaalisiin taitoihin. Sitten sopeutuminen on, sopeutumiskyky on tärkeä. Meidän täytyy osoittaa nuorille, että työmaailma toimii todella. Meidän pitää yhdessä pyrkiä siihen, että tekninen koulutus, oppi, eh, sopimukset olisivat houkuttelevampi vaihtoehto, meidän pitäisi myös ottaa huomioon oppiminen työn kautta myös. Pitää pyrkiä nostamaan ammattikoulutuksen standardeja. Meidän täytyy, meidän täytyy pyrkiä paremmin tuntemaan huomisen, huomisen työmarkkinoiden tarpeet. Jos Euroopan talouden pitää, pitää pystyä vielä kasvamaan, kasvaa, niin kaikkia näitä toimenpiteitä tarvitaan. Kiitän teitä komissionaisen aktiivista toiminnastanne, avoimesta hengestänne toimia ja me toivomme, että osaamisen ohjelma on askel oikean suuntaan. Kiitos. Kiitos äh, Guengel. Ryhmän nimissä Pimenta Lopes, yksi minuutti. Kiitos puhemies. he käyttävät tekosyynä tätä ja sitä kautta yritetään saavuttaa 2020 tavoitteet, jossa lähdetään siitä, että 25 prosenttia Euroopan kansalaisista jää ikuisesti työttömäksi. Elinikäinen oppiminen on vain pelkkä tekosyy, komissio yrittää tehdä koulutuksesta ja opetuksesta välineen eikä ihmisten tarpeiden mukaista koulutusta, vaan lähdetään täysin teollisuuden tarpeista ja tämä johtaa sosiaaliseen syrjintään. Meidän on sopeutettava meidän on sopeuduttava digitaalisen talouden vaatimuksiin mutta tämä on tekosyy, jolla otetaan äh, käyttöön äh, joust, liialliset joustot ja, ja työntekijöiden oikeudet. Tässä on kysymys äh, riistosta. Seuraavaksi Jean Lambert, yksi minuutti. Well, thank you and I Kiitos. Minäkin arvostan sitä, että saisimme täydet asiakirjat eteemme, jotta voisimme tietää, mistä oikein puhumme. Me olemme tietoisia siitä, että osaamisessa on puutteita keskeisillä aloilla. Tämä liittyy myös sinisen kortin järjestelmään. Me olemme tietoisia siitä, että kyse ei ole pelkästään digitaalisesta sektorista, vaan myös suunnittelusta, insinöörityöstä. Toivon, että uusi ehdotus esimerkiksi perehtyy näihin ydintaitoihin, ydinosaamiseen ja mistä niitä löydetään – missä niitä kehitetään ja huomioidaan myös sukupuolinäkökulma. Aiemmissa mietinnöissämme keskityimme talouden muutokseen niin, että pääsisimme vähähiiliseen kestävämpään talouteen. Silloin esitimme monia suosituksia osaamisesta. Toivon, että ne otetaan mukaan myös tulevaan ehdotukseen. Muutoin me vain toistelemme mietintöjämme, emmekä pääse eteenpäin. Kiitos ja viimeisenä ryhmien puheena Laura Agea, EFDD-ryhmän nimissä yksi minuutti. Grazie presidente, commissaria. Era il 2001. E Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, 2011 komissio esitti uusia taitoja työllisyydelle sitten ei tapahtunut juurikaan mitään. On uudistettu työlainsäädäntö, on nähty mitä Ranskassa, Kreikassa ja muualla on tapahtunut. Te oikeastaan pyysitte, su- vaaditte suurempaa liikkuvuutta työntekijöille. Ainoa liikkuvuus, jota nyt on nähty, on se, että aivovuotoa on etelästä pohjoiseen – yhteisötasolla toimia ei ole vieläkään kunnolla täytäntöön pantu. Nyt on tarkistettu lähetettyjen työntekijöiden direktiivin, kun se on toteutettukaan, ja jälleen sitä on tarkistamassa. Meillä ei oikeastaan ole mitään kunnollista politiikkaa, jolla suojella työntekijän oikeuksia. Eikä tätä, emmekä pysty hälventämään näitä sosiaalisia ongelmia, joita Euroopassa on. Seuraavaksi puolitoista minuuttia Sander. Madame Kiitos puhemies komission jäsen haluaisin todeta, että komission ehdotus on tervetullut osaamisen alalta. Osaaminen on keskeistä, jotta voimme vastata siihen syvälliseen muutokseen, joka nyt Eurooppaa kohtaan ja joka on johtanut työntekijöiden työpaikkojen polarisoitumisen. Toisaalta meillä on pätevyyttä vaativat luovat työpaikat ja toisaalta taas äh, matalaa pätevyyttä vaativat työpaikat. Kaikille eurooppalaisille pitäisi mahdollistaa se, että heidän osaamisensa taso on sellainen, että kyse on taidoista, osaamisesta, jota yritykset voivat käyttää hyödyksi. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta voimme edistää myös oppisopimuskoulutusta. Sitä tulee kehittää, antaa sille uutta pontta, onpa sitten opintojen taso mikä tahansa ja mikä tahansa onkaan alkuperäinen lähtötaso. Ja myös tutkintatyötä on pohdittava, minkälaisia taitoja tulevaisuudessa tarvitaan. Osaamisen tietofoorumi voisi tässä mielessä olla ensimmäinen askel. Tarvitaan myös henkilökohtaisia tukitoimia työnhakijoille, erityisesti vaikeassa asemassa oleville. Heillä ei välttämättä ole sellaista osaamista, että he pääsisivät tällaisessa digitaalisessa ympäristössä eteenpäin. Komission jäsen, Haluan kiittää teitä sitoutumisesta, mutta haluan kuitenkin korostaa sitä tarvetta, joka jäsenvaltioille on sitoutua näihin tavoitteisiin. Kiitos. Kiitokset, edustaja Sander. Edustaja Sander, hyvätty, hyväksyttekö te sinisen kortin edustaja Sanilta? 30 sekuntia, olkaa hyvä. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselő asszony, ugye ez a... Kiitos Kiitos äh, puhemies. Mitä tulee 2020 strategiaan, niin me olemme jo kauan äh, osana tätä strategiaa työstäneet tätä agendaa liittyen osaamiseen ja pätevyyksiin. Unkarissa Orbanin hallitus on ottanut nyt askelia, jotka itse asiassa menevät täysin sitä vastaan, mitä teillä on tässä tavoitteena. Olkaa hyvä, vastaus. Arvoisa kollega, minusta täytyy muistuttaa jäsenvaltioille tarpeesta työstää osaamista ja aivan erityisesti oppisopimusta. Omassa kotimaassani Ranskassa hallitus on ottanut oppisopimuskoulutuksen prioriteetiksi. Näin on ainakin ilmoitettu. Ja saman aikaan on ryhdytty toimiin, jotka lannistavat kyllä yrityksiä ja erityisesti käsiteollisuusalan yrityksiä. Ne nimenomaan käyttävät oppisopimusta ja hyötyvät siitä. Voin yhtyä näkemyksenne siitä, että työsarkaa kyllä riittää jäsenvaltioissa ja omassani Ranskassa aivan erityisesti työtä riittää. Danke. Nun Frau Silvia. Kiitos äh, Silvia Kosta, kaksi minuuttia. Grazie Presidente. Apprezzo äh, molto che... Kiitoksia puhemies Arvostan kovasti sitä, että komissaari Taisen on tullut parlamenttiin tänään mukanaan uusi osaamisen ohjelma Euroopalle. Tätä kautta pyritään vahvistamaan äh, ihmisiä voimavaroja ja parantaa osaamispohjaa. Kulttuuriasian valiokunta esitteli samantyyppisiä ajatuksia yhteensä kuulemissa työllisyysvaliokunnan kanssa – näin voimme saada tällaisen kokonaisvaltaisen näkemyksen elinikäisestä koulutuksesta. Nyt kysyntä ja tarjonta eivät tunnu kohtaavan työmarkkinoilla. Meidän pitää parantaa digitaalisia taitoja, mutta myös kansalaisuustaitoja, tällaisia alaintaitoja, jotta voidaan koota yhteen tietoa kumppanuuksien kautta ja ottaa mukaan tiedemaailma, työmaailma, teollisuuden alat ja voimme sovittaa näin paremmin yhteen myös taidot ja yrittäjyys. Meidän pitää varmistaa se, että voidaan vertailla osaamista ja meidän pitää keskittyä myös äh, keskittyä tietoisiin uravalintoihin. Sitten osaamistakeet. Tätä kautta voitaisiin parantaa henkilökohtaista edistystä, koulutusta. Tämä liittyy tähän myös eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen, viitekehykseen ja myös epävirallisen oppimiseen. Meidän pitää tunnustaa taidot, joita kolmasta maista tulleellakin on. Tätä olemme jo vaatineet, jotta voimme luoda koulutuksellisia käytäviä väyliä maahanmuuttajille ja opiskelijoita tulee maahanmuuton mukana Eurooppaan. Me haluaisimme, että olisi kansallisia järjestelmiä, joita vahvistettaisiin. Me haluamme parata, parantaa vertailevuutta ja so, meidän pitää sovittaa yhteen paremmin ammatti- ja opiskelu. Meidän pitää vahvistaa myös kouluttajien ja opettajien taitoja, erityisesti kun ajatellaan sähköistä opetusta. Sitten seuraavaksi Lynn Boylen yksi minuutti. Um, Kiitos komission jäsen. Olemme samaa mieltä siitä, että aina tarvitaan työntekijöiden osaamistason päivitystä ja tehostamista uuden tekniikan syntyessä. Emme voi kuitenkaan käyttää tätä agendaa vain yksityisten etujen ajamiseen. Jos joustavuutta ja ja turvattomia työpaikkoja lisätään tällä tavalla, niin sitä me emme voi hyvä, hyväksyä. Haluamme asianmukaista korvausta, emme riistoa. Jos koulutusjärjestelmiä taivutellaan yksityisen teollisuuden etujen mukaisesti, niin se ei hyödytä yhteiskuntaa kokonaisuutena. Paras tapa auttaa ihmisiä sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin on kouluttaa heitä kattavasti. Oppimisen tulisi olla elinikäistä ja myös sellaista, että kriittinen ajattelu tehostuu. Tämä, tästä on hyötyä taloudelle ja koko yhteiskunnalle. Kiitos. Sitten Terje Ranske, yksi minuutti. Dear Commissioner, dear... Arvon komission jäsen, hyvät kollegat. Osaaminen, pätevyys, se on tämä uusi taikasana Euroopan politiikalla. Kaikki pitävät tästä pätevyydet, varsinkin uudet pätevyydet ja osaamiset. Näin jo tällaisen julisteen kirkkain värein, jossa on hymyilevät kasvot, jotka sanovat, että uutta osaamista. Mutta mitä tämä tarkoittaa? Miltä se kuulostaa nuorten työttömien korvissa? Mitä se heille merkitsee? Tuoko se heille todellakin uusia mahdollisuuksia vai onko tämä vain strategia ja tekosyy, että heillä ei ole työpaikkaa? voi olla kolme ö, tutkintoa ja, ja maisterin tutkinto, mutta siltikään ei ole oikeaa osaamista saada työpaikkaa. Jos me todellakin haluamme tehdä uuden osaamisen ohjelmasta menestyksen, niin siinä täytyy tukea olemassa olevia koulutusjärjestelmiä, huomioida opiskelijoiden toiveet ja tarpeet ja lisäksi täytyy, sen rinnalla täytyy olla investointiohjelma, joka luo ne työpaikat, joihin ihmiset näitä äh, pätevyyksiä tarvitsevat. Uutta osaamista täytyy kehittää äh, taikasanasta äh, sanaksi, joka todellakin vaikuttaa ihmisten elämään Euroopassa muuten. Emme ole tehneet työtämme kunnolla. Kiitos. Täällä on äh, sininen kortti teille herra Schulzelta. Hyväksyttekö te sen? Frau Reinke, ich habe leider nur einen Abschluss als Ingenieur, es war mir aber trotzdem nicht... Niin, te puhuitte siitä, että nuoret ihmiset, joilla on kolme loppututkintoa ja maisterin tutkinto, eivät saa töitä. Minusta tämä nyt on hieman äh, liioteltua minä ymmärsin teidän puheenne sillä tavalla, että olisi paras olla tekemättä yhtään mitään, että jätetään uusi osaaminen tuonne noin vaan. Sekö on vihreiden näkemys? Edustaja Rentke, 30 sekuntia. Niin, Esimerkiksi Espanjassa on tällaisia kohteloita. Siellä on nuoria ihmisiä, joilla on kolme tutkintoa eivätkä saa työtä. Mistä se johtuu? Siitä, että me emme tarvitse vain uuden osaamisen ohjelmaa, vaan innovaatioita, joilla luodaan näitä työpaikkoja, joihin nämä nuoret ihmiset koulutetaan. Sehän tässä on asian ydin. Sen vuoksi me tarvitsemme kyllä toki osaamista, mutta me tarvitsemme kuitenkin toimia Euroopan tasolla niin, että voimme tarjota nuorille ihmisille perspektiivejä Euroopassa. Kiitos. Sitten Jane Collins, yksi minuutti. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies. Mitä kannattaa puhua uuden osaamisen ohjelmasta Euroopalle silloin, kun Turkin presidentti äh, ehdokas maa sanoo, että naiset, joilla ei ole lapsia, ovat puoli-ihmisiä vain. Naisten pitää pystyä valitsemaan oma elämäntiensä, on sitten kyse lasten saannista, työpaikoista tai molemmista. Turkki selkeästi on maa, jonka johto ei kunnioita naisia ja on kiinnostunut vaihdehän kyvystään lisääntyä tai ilmeisesti siivota vanhempien jälkeen. Ehkä herra Erdogan ja miehet, jotka ajattelevat hänen laillaan, heidän pitäisi tarkastella valtavaa panosta, jonka naiset ovat aikaisemminkin aiheuttaneet Jane Austenista, Marie Curiehin, suffragetteihin. Ihmiset, naiset, jotka pitivät maat toiminnassa so- sotavuosina ja naiset, jotka nyt palvelevat sotavoimissamme. Kuinka kukaan voi kutsua itseään feministiksi ja tukea sovinistista maata, joka yrittää liittyä Euroopan unionin niin se on uskomatonta. Minä toivon, että brittiläiset ymmärtävät tämän ja äänestävät. Puhuja katkaista. Muistuttaisin, että toki te saatte puhua ihan mistä te haluatte, mutta tämä ei nyt kuitenkaan ollut se aihe, joka meillä on nyt esityslistalla. Me emme nyt puhu Turkista. Mutta tehän päätätte ihan itse, mistä te haluatte puhua. Seuraava puhuja Michaela Šojdorova, puolitoista minuuttia. Vážená pani komisarsko, kolegyne ja kollegove. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Haluan kiittää komission jäsentä hänen alustuspuheenvuorostaan. Valitettavasti toistaiseksi meillä ei vielä ole eh, asiakirjoja, dokumentteja tästä aiheesta, eli nyt Kyse on oikeastaan kysymyksistä ja odotuksista, joita mielessäni on. Kun ajatellaan osaamisohjelmaa, niin toki ohjelma on tarpeen. Te puhuitte lähtökohdista, joita tälle ohjelmalle on. Oppilaiden määrää, jotka eivät koulunsa käy loppuun, ei saa päästä kasvamaan. Edelleenkin 20 prosenttia nuorista ei suorita kouluansa loppuun. Kun ajattelemme uuden osaamisohjelman lähtökohtia, niin lähtökohtahan oikeastaan pohjaa uudelle tutkimukselle. Aiotteko te käyttää PISA-tutkimustuloksia hyväksenne vai lähdettekö vain oman työnne tuloksista, jota aiemmin olette tehneet. Uskoisin, että kyseessä tulisi olla perusosaamisen parantaminen ja uskon, että tämä ohjelma heijastelee myös työmarkkinoiden tarpeita. Ei ole mahdollista se, että rajoitutaan vain markkinatarpeisiin ja unohdetaan täysin perustaitojen merkitys. Kiitos arvoisa minuutti. Presidente, propo- puhemies. Toivomme, että konkreettiset tulokset yhdistetään tähän uuden osaamisen ohjelmaan ja sen lisäksi ottaisin mukaan myös esimerkiksi tämä osaamistakuu ja muut ohjelmat, jotka sitten vastaisivat työmarkkinoiden tarpeita ja ottaisivat mukaan myös tällaiset haavoittuvammat ryhmät. Meidän täytyy priorisoida digitaalisia perustaitoja ja sitä, millä tavalla arvioidaan tätä osaamista – ja sen lisäksi täytyisi opinnoissa, tai panostaa opinnoissa myös sieltä arvioidaan osaamista ja täytyisi panostaa myös maahanmuuttajiin. Tässä on kysymys siitä, että huolehditaan myös kansalaisten sosiaalista oikeuksista ja luodaan työpaikkoja ilman uusia työpaikkoja. Ei riitä vain se, että on osaamista. Seuraavaksi Kostadinka Kuneva, yksi minuutti. Ah. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ανεξασφάλιση... Tarkoituksena on varmistaa, että 75 prosenttia työvoimasta saa työpaikan vuoteen 2020 mennessä. Tämä on ollut osa Eurooppa 2020 strategiaa, mutta menneisyyden epäonnistuneet politiikat aiheuttavat huomisen ongelmia. Mistä näitä työpaikkoja oikein syntyy? Emme ratkaise ongelmia vain sokeasti tukemalla koulutusta tai yksinkertaisesti ähm, niin, että teemme koulutuksesta hyödykettä. Me kohtelemme koulutusta vain jonkinlaisena hyödykkeenä. Tietysti ammattikoulutuksen pitäisi olla paljon enemmänkin. Sen pitäisi vaikuttaa henkilökohtaiseen kehitykseen ja minusta tuntuu siltä, että uuden osaamisen ohjelman pitäisi tarkastella siten, miten voidaan investoida ihmisiin ja antaa heille tarvittavat tiedot ja taidot eikä heidän pitää täyttää vain yritysten tarpeita. Kiitos. Seuraavaksi Isabella Adinolfi, yksi minuutti. Kiitos. Osaamisen tehostaminen on merkkinä äh, niistä muutoksista, joita tällä hetkellä tapahtuu. Nuoria ihmisiä halutaan käyttää hyödyksi. Tämä johtaa siihen, että työpaikat ovat entistä epävarmempia. Tämä näkyy myös niistä uudistuksista, joita unioni vaatii Italialta ja Ranskalta työmarkkinoilla. Tämä vaikuttaa ihmisten kulttuurielämään, työelämään. Nuorista tulee oikeastaan vain objekteja, kohteita, joilla osaamispuutteita täytetään. Eihän tämä liity millään tavalla henkilökohtaiseen kehitykseen. Kyse on vain siitä, että epätoivosti halutaan talouden kasvavan. Nuorisotakuuta on haluttu käyttää hyödyksi yhden miljardin arvosta. Erityisesti Etelä-Euroopassa nuorisotakuu ei ole toiminut. Meidän on muutettava kurssia. Nämä ohjelmat on hylättävä ja keskityttävä sellaiseen, joka heijastelee todellisuutta. Kiitos Tom van der Kendelare. Kiitos puhemies. Minulle liene tarpeen nyt olla muistuttamatta teistä tästä suuresta armeijasta työttömiä. Toki Flanderissa tilanne on parempi kuin Etelä-Euroopassa, mutta kyllä meilläkin on ongelmakohtia. Nuorten työttömyys on keskittynyt kaupunkeihin, he ovat usein huonosti koulutettuja ja samoin myös maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat enemmän edustettuna. Sen vuoksi tämä uuden osaamisen ohjelma ei tule tippaakaan liian aikaiseksi, aikaisesti, koska se tarjoaa vastauksia. Ihmiset tarvitsevat enemmän kuin vain sen lopputodistuksen. Jokaisella ihmisellä on oma osaaminen, oma reppunsa. Ihmiset tarvitsevat äh, osaamista äh, itselleen myös, ei vain työnantajalle. Ja sen lisäksi tätä reppua täytyy täyttää myös muilla asioita. Tämä täytyy tehdä koko uran aikana ura, joka alkaa tänään, kestää aika kauan. 45 vuoden työurat eivät, työurat eivät enää tänä päivänä ole uutta. Tämä tarjoaa nyt uutta. Tällä tavalla nuoret, pätevät ihmiset eivät jää huomaamatta ja me voimme tässä tukea näitä nuoria. Ja tästä voidaan tehdä vielä parempi väline. Se, että on oikea henkilö oikeassa paikassa, silloin mikä tahansa työ on hyvä. Ja uuden osaamisen ohjelman myötä eurooppalaiset ovat paljon paremmin valmistautuneita pitkiin uriinsa tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitokset. Sitten yksi minuutti Marita Usku. Fru talman, fru... Puhemies ja komission jäsen, haluaisin aloittaa kiittämällä komissiota tästä uuden osaamisen ohjelmasta. Tämä on ollut hyvin pitkän aikavälin ohjelma niin, että osaamista ja pätevyyttä voitaisiin verrata jäsenvaltioiden kesken ja sehän on tärkeää. Tämä on myös tärkeä lisätoimi, jolla voimme saavuttaa kaikki ne aikuiset, joita nuorisotakuu ei koske, mutta joilla ei ole koulutusta. Tämä on uusi vastaus niille, jotka meidän apuamme tarvitsevat. Haluaisin kuitenkin tässä sanoa muutaman varoituksen sanan, kun puhutaan minusta liikaa yrittäjyydestä. Yrit yrittäjyydestä, eli ihmisiä, joiden pitäisi huolehtia tai siis toimia työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa, jotka muuttuvat hyvin nopeasti ja ovat hyvin monimutkaisia. Me olemme varmasti kaikki sitä mieltä, että yrittäjyys on tärkeää, mutta että se olisi ratkaisu kaikkeen tähän ongelmaan, jota tässä on kuvailtu, menee liian pitkälle, koska äh, tässä voidaan puhua yrittäjyydestä myös tavallaan tällaisena oman itsensä työllistämisenä. Kiitos. Sitten Nikolaus Huntis, yksi minuutti. Kiitos puhemies, komission jäsen. Uuden osaamisen ohjelma, jonka esittelette parlamentille, täytyy nähdä uutta liberaalia agendaa vasten. Kyse on työmarkkinoiden sääntelyn purkamisesta. Sehän tuo liike-elämän maailman yhä syvällisemmin mukaan myös koulutusjärjestelmään. Omasta maastani Kreikasta ihmiset lähtevät työntekoon muihin jäsenvaltioihin. Teitä ei ilmeisesti niinkään kiinnosta yksilö ja hänen kohtalonsa, vaan pikemminkin teollisuus ja liike-elämä. Monet työttömät Kreikassa eivät saa mitään tästä uudesta osaamisen ohjelmasta, vaan he ovat edelleenkin riistettyjä. Eh, Prendiamo la parola all'onorevole Schulze per un minuto e trenta. Edustaja seuraavaksi Schulze. Arvon puhemies, komission jäsen, tänään esitelty uuden osaamisen ohjelma saa minulta tukensa, koska se asettaa, jos se asettaa painopisteen työmarkkinoiden vaatimille, vaatimalle osaamiselle, koska Euroopan laajuiset osaamisen tunnustamiset ja pätevyyden tunnustamiset tukee avoimia työmarkkinoita, rajat ylittäviä työmarkkinoita, mikä on hyvin tärkeää. Meidän täytyy myös huolehtia siitä, että ammattikoulutus ja akateeminen koulutus ovat paremmin yhteensopivia myös pitäisi olla, minun, minun sydäntäni lähellä on nimenomaan tämä duaalikoulutusmahdollisuus. Ja minusta on hyvä, että komissio haluaa vahvistaa tätä duaalia koulutustietä ja siinä meidän täytyisi tarkastella parhaita käytänteitä, jossa työmarkkinaosapuolet ovat mukana. Mutta varoita myös menestyksekästä koulutusta kukaan ei voi taata ja parempi koulutus ei johda välttämättä varmaan työpaikkaan perusopetus ja sen vastuu on jäsenvaltioilla. Ja peruskoulutus on erittäin tärkeää, joka antaa mahdollisuuksia sitten seuraavaan vaiheeseen eikä jätä ihmisiä tuuliajolle. Sitten sitä, sille voidaan rakentaa yrittäjyyttä ja, ja sekundääristä koulutusta. Odotan mielenkiinnolla teidän tekstiänne perjantaina komission jäsenä. teillä on täysi tukeni. Kiitos. Prieto per un minuto. Edustaja Kutiedes Prieto, olkaa hyvä. Eh Kiitoksia puhemies komission jäsen. Me tuemme teitä näissä tavoitteissa. Olemme hiukan skeptisiä välineiden suhteen ja olemme todellakin vastaan tätä rahoituspuolta. Me tuemme tavoitetta, koska jotakin omituista täytyisi tapahtua EU-ssa, kun samanaikaisesti kun on valtavasti työttömyyttä 40 prosenttia yrityksistä sanoo, että eivät löydä pätevää työvoimaa, jotta voivat vastata kysyntään. Tietenkin tuemme tätä tavoitetta, kun 50 prosenttia työttömistä, pitkäaikaistyöttömistä, heillä on tilastojen mukaan vähän koulutusta, mutta kuitenkin olemme skeptisiä, mitä tulee hänen välineisiin, koska ei riitä, että on pelkkä ohjelma, joka on laadittu EU-ssa, ja jotta se toteutetaan sitten jäsenvaltiossa, me kutsutaan sitten takeeksi tai ei. Tarvitsemme todellista toimintaohjelmaa, ei vain koordinaatiota, ja tämän takia olemme eri mieltä rahoituksesta, koska miten voidaan selittää, tänään tarvitsemme enemmän koulutusta, ettei lisättäisi kuiluja, joita on, digitaalikuilu ja sukupuolikuilu samalla aikaisesti kun sosiaalirahasto ei pysty toimimaan ja puutteita on koulutuksessa. Tarvitaan sosiaalirahaston toimintaa. 25 prosenttia tästä rahastosta käytetään koulutusohjelman ilman rahoitusta. Ei voida saada aikaan mitään. Kiitoksia. Edustaja Kluune, puolitoista minuuttia, alkaa hyvä. President. Kiitos puhemies, komission jäsen. Kiitos tämänpäiväistä ilmoituksesta. ja odottamaan yksityiskohtia, kunhan ne julkaistaan. Aivan niin kuin edellinen puhuja sanoi, 20 prosenttia nuorisosta Euroopassa on työttömänä, 40 prosenttia työnantajista kokee ongelmia löytää osaavia työntekijöitä. Ja pitkäaikaistyöttömilläkään ei osaamista ole. 20 vuotta sitten tilanne oli samankaltainen. 50 prosenttia nuorista oli silloin työttömänä, eikä heillä osaamista ollut. Eli sama tarina Tähän on puututtava ja nyt ohjelmassa tähän puututaan. Katsotaan koulutusjärjestelmää, joka on äärettömän tärkeä. Meidän on huomioitava myös liike-elämä, työnantajat, teollisuus koulutussuunnitelmia laadittaessa. Ei riitä, että kuuntelimme heidän valituksiaan. Heidän täytyy olla mukana suoraan esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen järjestämisessä ja rahoittamisessa. On heidän etunsa mukaista, että oikeita osaamista kehitetään. Oli hyvä kuulla, että korostitte sitä, että 27 miljardia on käytössä sosiaalirahaston alaisuudessa, jota tällaista osaamista voidaan kehittää. Toivottavasti kaikki jäsenvaltiot tarttuvat tähän mahdollisuuteen ja kehittävät opetusohjelmiaan, jotta osaamista syntyy. Laatu ja mittaus koulutuksessa totta kai on tärkeää. 70 miljoonaa eurooppalaista ei äh, omaa kunnon luku- ja kirjoitustaitoa. Kyse on perusosaamisesta ja jäsenvaltioiden toimivaltuuksista, mutta tämä on otettava vakavasti, kun haluamme uutta osaamista kehittää. Erityisesti globaalien haasteiden edessä työn, työvoimalla on oltava osaamista. Edustaja Plinkevich, suute, olkaa hyvä. Eh, ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisarė, dėkuoju Jums už eh, pristatytą. Puhemies, komission jäsen, kiitokset eh, tästä uuden osaamisen ohjelman esittelystä. Tällä hetkellä ei, siis digitaalisilla markkinoilla ei nykyinen koulutus riitä. Eikä riitä se, että saa osaamista kerran. Näitä, tätä osaamista pitää koko ajan uudistaa, lisätä sen vuoksi, että syntyy uusia sektoreita, uusia työmenetelmiä, joihin täytyy sopeutua. Nyt kun huomioi tämän vaikka siis työttömyys on korkea Euroopassa, niin työnantajat eivät löydä ihmisiä, joilla on oikeanlaista osaamista, jotka voisivat täyttää työpaikkoja. Sen vuoksi pitäisi investoida enemmän koulutukseen. Ja ennen kaikkea siihen, että työnantaja motivoi työntekijää oppimaan asioita työnantajien ja ammattikoulujen tulisi tehdä yhteistyötä niin, että saataisiin koulutettua sitä työvoimaa, jota työmarkkinoilla kaikkein eniten tarvitaan, ja sen vuoksi työmarkkinoita on myös tutkittava enemmän. Maahanmuutto saattaa olla myös yksi mahdollisuus. Sitten täytyy huomioida myös aivovuoto, täytyy huomioida vammaisten oikeudet tai täytyy huomioida pienten lasten äitien oikeudet. Kiitos. Edustaja Suitsa, puolitoista minuuttia. Kiitos. Minä pidän hyvänä tätä uutta uuden osaamisen ohjelman ohjelmaa ja haluaisin onnitella komission jäsenää, koska tämä on erittäin välttämätön Euroopan työn tekijöille, että hän kykenee sopeutumaan muuttuville työmarkkinoille. Ja että Euroopan kansalaiset näillä välineillä, jotka esittelette, kykenee sopeutumaan työmarkkinoille ja että hän on tietoinen siitä, että maailma muuttuu. Täytyy luonnollisesti huolehtia nuorisosta, nuorista sekä työntekijöistä – joiden täytyy löytää työpaikka koko elämäkseen. Sen vuoksi minusta on hyvä asia, että esittelitte uusia innovaatioita. Minusta on todella sääli, että nuoret joutuvat ottamaan työpaikkoja, jotka eivät vastaa heidän osaamistaan, pätevyyttään ja kunnianhimoa. Sen lisäksi pidän hyvänä tätä tavoitetta, että vuoteen 2020 mennessä pyrittäisiin siihen, että 75 prosenttia prosenttia ihmisistä 25-65-vuotiaista saataisiin työllistettyä. Meidän täytyy luoda inklusiivista kasvua, elinikäistä oppimista. Täytyy myös tukea, se on välttämätöntä. Sen lisäksi meidän täytyy parantaa digitaalista osaamista ja pätevyyttä. Ja sen lisäksi meidän täytyy luoda hyvät edellytykset uusien työpaikkojen luomiselle. On erittäin tärkeää, että me panostamme koulutukseen ja jatkokoulutukseen. Se on tärkeää varsinkin nuorten koulu- työ- työllistämistä ajatellen. Ja tulemme tästä varmasti myöhemmin vielä keskustelemaan ja meidän täytyy luoda enemmän työllisyyttä Euroopan unionissa. Minuto, minuutti. Edustaja Libakka, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies Haluan myös onnitella komissaaria. Kun puhutaan osaamisesta, pitää ensinnä kysyä, mikä on koulutuksen paikka sosiaalisessa elämässä? Koulutuksen laatu täytyy, laatua täytyy mitata ei sitä, miten valmis on mihinkään testiin, vaan miten hyvin on valmistautunut elämänsä varten. On muitakin taitoja, jotka ovat välttämättömiä horisontaalisia taitoja, mutta myös sosiaalisia ja henkisiä taitoja tarvitaan. Kolmanneksi, puhemies, meidän täytyy varmistaa, että yrittäjät ja muut tahot ovat mukana koulutuksessa, mutta meidän pitää myös vaatia että sitoudutaan luomaan työpaikkoja noille nuorille. Ja neljänneksi meidän täytyy muuttaa opetussuunnitelmia ja oppimetodeja ja ottaa huomioon epävirallinen koulutus. Meidän pitää käyttää hyväksi myös olemassa olevia EU-välineitä mukaan lukien Erasmus Plus-ohjelma. Näin voimme varmistaa, että tiivistämme, tehostamme uusien taitojen saavuttamista, mutta myös ne taidot, joita on saavutettu EU-ssa, mutta myös ulkoisen ulkopuolella. Kiitoksia. Pyydän teitä kunnioittamaan puheaikoja. Aikaa ei ole loputtomasti käytössä. Me keskusteltavaa paljon. Edustaja Muresan, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. 20-30 vuoden kuluttua Suurin osa työpaikoista on sellaisilla aloilla ja vaatii sellaista osaamista, jota tänään ei vielä ole olemassa. Kun vertaamme tilannetta 20-30 vuoden takaisin, niin tekniikan kehittyminen vain tässä kiihtyy. Se, miten ihmiset tekevät työtään, miten heitä palkataan, miten he osaamistaan esimerkiksi yrittäjyydessä toteuttavat, on erilaista jatkossa ja tämä muutos vain nopeutuu. Me tarvitsemme sitä, että nuorilla Euroopassa on oikeaa osaamista niin, että he pääsevät kiinni tulevaisuuden työpaikkoihin. Me keskustelemme kovasti verkkoympäristöstä, digitaalisesta äh, sisämarkkinoista. Digitaalinen agenda on henkilökohtainen kysymys. Eurooppalaisten on koettava, että Euroopalla on jotakin annettavaa heille. Eli mitä konkreettisesti pitäisi tehdä? Ensinnäkin on otettava työhön vahvemmin mukaan silloin, kun politiikkaa laaditaan. Toiseksi digitaalinen lukutaito on oltava keskeinen taito, jota jo nuoruudesta saakka korostetaan, ja myöhemmin sitä voidaan sitten päivittää. Koulutusjärjestelmä kansallisesti täytyy sopeuttaa tähän kehitykseen. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että koulutusjärjestelmät vastaavat markkinoiden tarpeita ja emme menetä globaalia kilpailukykyämme. Lisäksi on varmistettava, että EUn budjetti huomioi nuorisopolitiikan niin, että voimme tarjota rahoitus- ja teknistä apua budjetin osalta, että päästään moderniin koulutukseen nykyisestä perinteisestä mallista. Olkaa hyvä, yksi minuutti. Very much, Kiitos, puhemies. Minä pidän hyvänä sitä, että komission ehdotuksessa tunnustetaan, että täytyy saada aikaan elinikäinen uuden osaamisen ohjelma sekä elämän että, että työelämään. Meidän täytyy kouluttaa nuoria ihmisiä, jotka ovat motivoituneita ja sitoutuneita ja että heillä on luovaa ajattelua, johtavuutta, yrittäjyyttä, kapasiteettia. Niin että heistä tulee ongelmien ratkaisijia ja vastuullisia kansalaisia. Meidän täytyy myös valmistaa nämä nuoret elämään nopeasti muuttuvassa maailmassa, jota emme edes osaa kuvitella nyt. Ainoa asia, jonka me tiedämme, on, että tämä tulevaisuus tulee olemaan yhä enemmän digitalisoitu ja toisiinsa liitetty. Tämä tulee olemaan avain, mutta ei tulisi kuitenkaan rajoittautua siihen, että oppii näistä välineistä ja teknologioista, vaan täytyisi antaa välineet näille nuorille ja ihmisille niin, että heillä olisi ähm, mahdollisuus ei ainoastaan käyttää teknologiaa, vaan heistä tulisi aktiivisia kansalaisia, yhdistetyissä yhteiskunnissa. Minulle tämän agendan selkärangan täytyy olla kansalais, oppia kansalaiseksi ja siinä mukana täytyisi olla myös e-kansalaisuus. Kiitos edustaja Paunova, puolitoista minuuttia. Puhemies, tarvittavat taidot menestystä varten ovat kilpailukyvyn, innovatiivisuuden ytimessä. Odotan kovasti konkreettisia ehdotuksia jo. Tällä hetkellä noin 40 prosenttia väestöstä omaa yliopistotutkinnon. Samanaikaisesti vain yksi neljästä työnantajasta kamppailee kunnollisen työntekijöiden löytämisessä tai sopivien työntekijöiden löytämisessä, löytämisessä tarvitaan yhdenmukaisempaa toimintaa ja päättäväisempää johtamista. Meidän pitää ratkaista vaikeita ongelmia, yrittäjyys, johtotaitoja. 90 prosenttia tulevaisuuden työpaikasta vaatii tietoteknisiä taitoja. Kuitenkin samanaikaisesti vain yksi kolmasosa eurooppalaisista on käyttänyt nettiä, mainitsemattakaan sitä, ettei me ole täysin tietoisia siitä, minkälaisia työpaikkoja tulevaisuudessa tarvitaan ja minkälaisia ne ovat. Jotta voidaan varmistaa lisäarvoa, meidän pitää tehostaa käytännön taitojen tunnustamista eri ohjelmien kautta, joita on jo olemassa, on sama mitä tunnustaa osaaminen, että on saatu netissä. Taitoja ei pidä vain edistää, mutta ne pitää myös tehdä siirrettäviksi, ne pitää sopia työnantajien yritysten tarpeisiin. Meillä on sisämarkkinat tavaroillemme, palveluillemme ja nyt on aika saada aikaan inhimillisen pääoman yhteiset markkinat. Kiitos. Nyt menettely ilman puhujalistaa. Voimme antaa puheenvuoron vain neljälle. Olen tästä pahoillani, mutta olemme pahasti myöhässä aikataulusta. Edustaja Monteiro, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies komission jäsen. Meillä on tässä uudessa osaamisen agendassa oikeastaan kaksi pilaria. Ensinnäkin pitäisi vastata tähän korkean työttömyyden haasteeseen. Ja niin kuin monet ovat todenneet, kyse on erityisesti nuorista ihmisistä ja samanaikaisesti pitäisi tarjota, tarjota stimulusta taloudelle eri Euroopan unionin jäsenvaltioissa, joissa on suuria ongelmia. Ammattiosaamisessa on ongelmia tietyillä aloilla ja ajattelen tässä on erityisesti matkailualaa. Matkailuala työllistää tuhansia ihmisiä Euroopassa ja muodostaa myös suuren osuuden BKTstä. Meillä on oltava välineitä yritysten ja ammattilaisten käytössä kautta EUn, jotta uutta osaamista saadaan erityisesti digitaaliselle alalle. Matkailu on erityisen tärkeä ala. Siellä on synnytettävä työvoiman liikkuvuutta yhteistyön kautta Euroopan pk-yritysten välillä. Me tarvitsemme eurooppalaisen foorumin, jotta kysyntä ja tarjonta kohtaisivat. Tarvitsemme myös ammattilaispalveluita, joita voidaan tarjota osaamisen parantamiseksi. Kiitos. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Puhemies, Pitkään on vaadittu yhteisöltä strategiaa koskien uutta osaamista. Tämä onkin tervetullutta, tämä uusi ohjelma. Jos Eurooppa ei halua uusia esteitä syrjäytymistä digitaalisessa yhteiskunnassa, jos me haluamme hyötyä uusista mahdollisuuksista, meidän pitää kiireellisesti vauhdittaa uutta koulutusstrategiaa, jonka kautta voidaan kuroa kuiluja, kuilua umpeen kysynnän ja tarjonnan välillä digitaalisessa taloudessa. Samoin pitää ottaa esille aloitteita, jotka tukevat ähm, medialukutaitoa koskien kaikkia EU-kansalaisia. Ja tästä tarvitaan re- enemmän resursseja pysyvään koulutukseen, että voidaan taata se, että työntekijät, erityisesti vähemmän koulutetut, saavat tarvittavat taidot muuttuvassa maailmassa. Kiitos. Edustaja Tomasic, olkaa hyvä. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Kuten tänä aamuna jo sanottiin, Meillä oli äh, vuonna 80 prosenttia maailman BKT, nyt se on vain 13. Globaalit äh, trendit muuttuvat ja Euroopan täytyy siihen äh, sopeutua. En näe mitään muuta mahdollisuutta kuin, että investoimme uusiin pätevyyksiin ja uuteen osaamiseen ja että on parempi linkki työmarkkinoiden ja koulutuksen välillä. Jos me haluamme pysyä kilpailukykyisenä, silloin Euroopan täytyy pysyä avoimena uusille malleille – niin, ja muuttaa nykyisiä työmarkkinamalleja. Ajatellen Netflixiä ja kaikkia tällaisia mahdollisia ää, yrityksiä, joita emme voi pysäyttää. Ja tämä tulee ehkäpä kuitenkin vaikuttamaan negatiivisesti Euroopan työpaikkojen määrään. Minuto. Eterich, prego. Thank you. Kiitos. Näyttäisi siltä, että EU haluaa kontrolloida kaikkea ihmisten elämässä. Nyt halutaan EU-standardit osaamiselle koulutukselle. Tarkoittaako tämä sitä, että samoja koulutusstandardeja vaaditaan jokaisessa EU-maassa samanmuotoista koulutusta? Te haluatte kontrolloida myös sitä, mitä ihmiset oppivat, mutta tietenkin, miten sitä käytetään. Kaikki tämä maksaa kymmeniä miljoonia, kymmeniä miljardeja. Ammattikoulutus, niin kuin suurin osa muista asioista, olisi parempi, jos valtio tai suurvalta osallistuu siihen Tarvitaan vähemmän politiikkoja ja enemmän koulutusasiantuntijoita. EU haluaa valvoa kaikkea, kaikkia elämän muotoja ja osia. Ikävä kyllä, vahingossa. Se toimii tuhoisesti kaikilla tasoilla ja kielteisellä vaikutuksella. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa komission nimissä Rova Täisen. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Kiitos uh, puhemies. Uh, hyvät kollegat, arvon jäsenet. Ihan lyhykäisesti kello tikittää, kuten puhemies juuri muistutti ja minä puhuin jo alkupuheenvuorossani pitemmän aikaa. Haluaisin lisätä kuitenkin seuraavaa. Olen todella iloinen siitä, että olemme samaa mieltä siitä, miten tärkeää ja välttämätön uuden osaamisen ohjelma on. Luonnollisesti osaamisen parantamisen täytyy kulkea käsikädessä makrotaloudellisen politiikan kanssa, jotta voimme stimuloida työpaikkojen luomista meidän täytyy vahvistaa äh, esimerkiksi äh, Euroopan strategisten investointien rahastoja, joka on yksi hiilipuleva projekti Euroopassa. Tarkoitus on luoda enemmän ja parempilaatuisia työpaikkoja. Toistaisin, mitä sanoin jo yhteisessä valiokuntakokouksessa viime huhtikuussa. Äh, työllistettävyys ei ole ruma sana. Koulutus ja oppiminen, sen täytyy valmistaa nuoria yhteiskuntaan olemaan aktiivinen kansalainen ja auttaa heitä saavuttamaan osaamista. Mutta ihmiset ihan oikeutetusti odottavat, että tämä koulutus myös auttaa heitä saamaan hyvän työpaikan. Hyvät perustaidot, se, että on hyvä perusta, jolle voidaan rakentaa sitten elinikäisellä oppimisella, on kaikkien eduissa sekä talouden että yksilön. Osa, uuden osaamisen ohjelma on ohjelma kaikille nuorille, vanhoille, ihmisille, jotka ovat koulutuksessa, työttömiä, äh, samoin kuin ihmisiä, jotka äh, työskentelevät. Uuden osaamisen ohjelman menestys tulee riippumaan hyvin monien osatekijöiden aktiivisuudesta ja sitoumuksesta. Yritykset, ammattiliitot, koulutuslaitokset, työntekijät, opiskelijat ja monet muut. Euroopan parlamentilla on tässä avainrooli ja äh, te voitte äh, nostaa tätä keskustelua sekä Euroopassa että kotimaissanne sekä tukea äh, ohjelman täytäntöönpanoa. Hyvät parlamentin jäsenet, haluan kiittää teitä teidän tuestanne ja inspiraatiostanne ja odotan ilolla yhteistyötä kanssanne ja kuten mainitsin alkupuheenvuorossanne, asiakirjat ovat saatavilla mahdollisimman nopeasti, eli heti kun ne on virallisesti hyväksytty, eli ensi perjantaina. Kiitos. Kiitos komission jäsenelle siitä, että olitte paikalla. Keskustelu päättyy. Nyt meillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko keskeyttämme istunnon ja odotamme ministerin saapumista, joka edustaa korkea edustajaa tässä, taikka sitten keskustelemme ilman ministerin paikallaoloa. Parempi on varmasti odottaa yksi minuutti ja katsomme sitten, mikä tilanne on. Odotamme